rješenje Pane, prezidente české republiky. dovolte mi abych vás sydämellisesti tervetuloa Tsekin tasavallan presidentti. Es ist mir und uns allen eine Freude. Meille kaikille on suuri ilo saada toivottaa teidät tervetulleeksi tänään, arvoisa presidentti Tsekin puheenjohtajuuden kunniaksi tervetulleeksi tänne Euroopan demokratian kehtoon Euroopan parlamenttiin. Teidän maanne on aina ollut Euroopan sydämessä ja sillä on ollut merkittävä panos Euroopan historian muotoutumisessa. Jo 1300-luvulla Kaarle IV, joka oli Rooman valtakunnan keisari, teki Prahasta kulttuurin ja henkisten tieteiden pääkaupungin Euroopassa. Tämän lisäksi tiedämme, että on merkittäviä edustajia, jotka jo aivan alusta alkaen ovat Tsekin alueella toimineet Euroopan yhtenäisyyden puolesta. Tsekkiläisillä on voimakas eurooppalainen sydän ja me arvostamme kovasti Tsekin roolia Euroopan unionissa tätä roolia, jota korostaa aktiivinen toiminta Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona näiden kuuden kuukauden ajan. Jo ensimmäisinä päivinä Tsekin tasavallan puheenjohtajakaudella sillä oli edessään merkittäviä haasteita, Kaasan sota ja kaasukiista. Ja tämähän johti siihen, että 12 EUn jäsenvaltiolta suljettiin energiahanat, näin voi sanoa. Mirek Topolanek, neuvoston puheenjohtaja, samoin kuin Eurooppa, ministeri, varaministeri, varapääministeri Alexander Vonran, jota myös toivotan tervetulleeksi täällä, samoin kuin ulkoministeri Karel Schwarzenberg olivat erittäin myönteisessä roolissa näiden asioiden ratkaisemisessa. Tsekin tasavallalla on merkittävä vastuu Euroopan unionista näinä päivinä ja siksi haluaisin, kun keskiviikkona Tsekin tasavallan äh, parlamentti hyväksyi ja ratifioi suurella enemmistöllä Lissabonin sopimuksen viime keskiviikkona, niin tästä haluaisin erityisesti onnitella. Diese, diese Abstimmung, diese Abstimmung, diese Abstimmung. Tämä äänestys osoittaa puheenjohtaja valtion valmiuden ratifiointiprosessin myönteiseen jatkamiseen sekä puheenjohtajavaltion tahdon antaa panoksensa uuden sopimuksen voimaan saattamiseksi. Tätä sopimustahan tarvitaan näiden merkittävien haasteiden ratkaisemiseksi, joita meillä tällä uudella vuosituhannella on edessämme. Arvoisa presidentti, Euroopan parlamentti on äh, saanut tiedon puheenjohtajakautenne lainsäädännöllisistä painopisteistä sekä ohjelmasta. Myös tämän viikon alussa Euroopan parlamentissa järjestetty yhteiskokous kansallisten parlamenttien kanssa käsitteli ähm, Euroopan talouden elvytyssuunnitelmia ja siksi tällä kokouksella oli mm, ajankohtaisuutensakin vuoksi erittäin suuri merkitys niin kansalliset protektionistiset suuntaukset, joita olemme valitettavasti nähneet, ovat erittäin huolestuttavia. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Me kaikki olemme sitoutuneet avoimiin sisämarkkinoihin, joista kaikki hyötyvät. Näin me, me toivomme kovasti Tsekin puheenjohtajakaudelta sekä myös teiltä, presidentti, joka olette näette ähm, voimakkaan avoimen äh, sisämarkkina-alueen puolustaja. Niin, böömiläiset ovat jo aikoinaan sanoneet, että on parempi neuvotella kaksi vuotta kuin käydä sotaa kaksi viikkoa. Me kaikki ymmärrämme myös teitä, arvoisa presidentti, ja maanne kansalaisia, jotka haluatte vuoropuhelua ja kompromisseja. Näinhän Euroopan unionissa on jo yli puolen vuosisadan ajan tehty. Lopuksi toteaisin, että tässä yhteydessä myös Euroopan parlamentin kesäkuiset vaalit ovat hyvin keskeinen tärkeä asia. Olen samaa mieltä kanssanne presidentti. Tehän sanoitte kansalaisille pitämässänne uuden vuoden puheessa, että kansalaisten tulisi aktiivisesti osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin ja todella käydä äänestämässä. Minä toivotan maallenne hedelmällistä, menestyksekästä puheenjohtajaa kautta. Arvoisa presidentti, nyt te saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja. Vážený pane předsedo. Arvoisa parlamentin puhemies, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta olla täällä tänään Euroopan parlamentin istunnossa. Parlamenttihan on unionin tärkeimpiä toimielimiä. Olen ollut parlamentissa usean otteeseen, mutta en ole koskaan aiemmin saanut tilaisuutta puhua parlamentin täysistunnossa. Sen vuoksi arvostan hyvin paljon saamani kutsua. 27 jäsenvaltion vaaleilla valitut edustajat, jotka edustavat erittäin laajaa poliittisten näkemysten ja ajatusten kirjoa, muodostavat ainutlaatuisen foorumin, yhtä ainutlaatuisen ja tavallaan vallankumouksellisenkin kuin koko Euroopan unioni itsekin. Yli puolen vuosisadan ajan EU on pyrkinyt tekemään eurooppalaisesta lainsäädännöstä parempaa siirtämällä suuren osan päätöksistä yksittäisiltä jäsenvaltioilta tehtäväksi eurooppalaisten toimielinten tasolla. Tulin tänne Tsekin tasavallan pääkaupungista Prahasta Praha on Tsekin valtion historiallinen keskus. Yksi tärkeitä eurooppalaisen ajattelun, kulttuurin ja sivistyksen syntysijoja. Siellä kulttuuri on syntynyt ja kehittynyt. Tulen tänne Tsekin valtion edustajana. Tsekki on aina sen eri muodoissaankin ollut mukana osana eurooppalaista historiaa. Tulen valtiosta, joka on usean otteeseen osallistunut ja myötävaikuttanut Euroopan historian muotoutumiseen. Ja se aikoo ja haluaa tehdä näin jatkossakin. Yhdeksän vuotta on nyt kulunut siitä, kun Tsekin tasavallan edustaja puhui teille edellisen kerran. Tämä oli edeltäjäni Václav Havel, joka edellisen kerran puhui parlamentin edessä. Ja nyt on kulunut neljä vuotta siitä, kun Tsekki liittyi Euroopan unioniin. Joitakin viikkoja sitten Tsekin pääministeri Mirek Topolanek puhui teidän edessänne Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan edustajana. Hän keskittyi puheessaan tiettyihin aiheisiin, jotka ovat Tsekin kaudella painopistealueita, mutta hän käsitteli myöskin ajankohtaisia ongelmia, joita unionin jäsenvaltioilla tänä päivänä on edessään. Tämä kaikki mahdollistaa sen, että tänä päivänä minä omassa puheenvuorossani keskityn hieman yleisempiin pohdintoihin. Haluaisin mainita seikoista, jotka ensinäkemältä ehkä vaikuttavat vähemmän dramaattisilta kuin esimerkiksi riehuvat talouskriisit tai Ukrainan ja Venäjän kaasukonflikti tai Gazan tilanne. Kuitenkin uskon, että nämä aiheet ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan unionin integraatioprojektin kannalta. Kuukauden kuluttua Tsekki tulee olleeksi viisi vuotta unionin jäsenenä. Me tulemme juhlimaan tuota päivää arvokkaasti. Muistelemme tuota liittymispäivää maana, jossa, toisin kuin joissakin muissa jäsenvaltioissa, ei ole oltu niin pettyneitä odotuksiin, jotka eivät olekaan toteutuneet liittymisen myötä. Tämä ei minua millään tavalla yllätä. Ja tähän on olemassa myöskin täysin järkevä selitys. Tämä kaikki johtuu siitä, että meidän odotuksemme olivat ehkä realistisempia kuin joidenkin muiden maiden odotukset. Tiesimme erittäin hyvin jo etukäteen, että liittyisimme unionin, joka oli ihmisten muodostama ja muokkaama. Tiesimme, että kyse ei mistään utopistisesta rakennelmasta, vaan sellaisesta rakennelmasta, jossa ei olisi mitään autenttisia inhimillisiä intressejä, visioita, näkemyksiä ja ajatuksia kaiken taustalla – Näitä samoja ajatuksia ja visioita voidaan nähdä kaiken kaikkiaan kauttaaltaan EUn historiassa ja sen kehittymisessä, eikä muuten voisi, voisi ollakaan asianlaita. Me tulkitsemme EUn jäsenyyden toisaalta vahvistukseksi sille tosiasialle, että olimme hyvin nopeasti onnistuneet vähemmässä kuin 15 vuodessa kommunismin romahtamisen jälkeen muuttumaan jälleen tavalliseksi eurooppalaiseksi maaksi. Tämä oli vahvistus tälle tosiasialle. Toisaalta katsoimme, että liittyminen oli tilaisuus, mahdollisuus aktiivisesti osallistua Euroopan integraatioprosessiin niin, että pystymme hyötymään erittäin pitkälle integroituneesta eurooppalaisesta hankkeesta ja saman aikaan pystyimme vaikuttamaan tämän prosessin muodostumiseen ja jatkumiseen omien näkemystemme mukaisesti. Me haluamme ottaa vastuun Euroopan unionin tulevasta kehityksestä – ja tämä vastuuntunto on se päällimmäinen tunne, joka meitä on ohjannut, kun olemme omaksuneet tavan hoitaa puheenjohtaja kautta neuvostossa. Uskon, että ensimmäiset kuusi viikkoa Tsekin puheenjohtajakaudesta ovat erittäin vakuuttavalla tavalla osoittaneet meidän vastuuntuntoisen asenteemme todellisuuden. Tässä yhteydessä haluaisin toistaa jälleen kerran selkein sanakääntein niille, jotka eivät asiaa tiedä tai eivät halua tietää, että minun vakaumukseni on seuraava. Meidän kannaltamme ei ole ollut eikä tänäkään päivänä ole mitään vaihtoehtoa Euroopan unionin jäsenyydelle. Minun maassani ei ole minkäänlaista relevanttia poliittista voimaa, joka voisi taka haluaisi edessä poiketa tästä kannasta. Sen vuoksi jatkuvat yhä pahemmiksi muuttuneet hyökkäykset minun maatani kohtaan ovat hyvin paljon meitä koskettaneet. Hyökkäykset ovat perustuneet täysin väärille olettamuksille, että Tsekki olisi etsimässä jonkinlaisia erilaisia eriäviä integraatiohankkeita kuin ne sitoumukset, jotka tehtiin viisi vuotta sitten. Tämä ei kerta kaikkien pidä paikkaansa. Tsekin kansalaiset katsovat, että eurooppalainen integraatio on erittäin tärkeä, tarpeellinen tehtävä ja missio, joka täytyy toteuttaa, viedä päätökseen. Tämä voidaan ehkä kiteyttää seuraavalla tavalla. Ensinnäkin, meidän täytyy poistaa tarpeettomat esteet, kun on kyse ihmisten vapaudesta ja vauraudesta, tai esteistä, jotka ovat näiden kannalta tavoitteiden vastaisia, olipa sitten kyse ihmisten, tavaroiden, palveluiden, ajatusten, poliittisten filosofioiden, maailmankatsomuksen, kulttuurillisten kaavakuvien ja käytösmallien liikkuvuudesta. Kaikki liikkuvuuden esteet täytyy poistaa. Lisäksi meidän täytyy pitää yhdessä huoli yhteisestä omaisuudesta Euroopan tasolla. Tämä merkitsee hankkeita, joita ei voi tehokkaasti hoitaa kahdenvälisten neuvotteluiden kautta kahden tai useamman naapurimaan kanssa. Miten sitten näihin kahteen tavoitteeseen päästään, eli esteiden poistamiseen ja toisaalta sellaisten asioiden ratkaisemiseen, jotka rationaalisesti katsottuna täytyy ratkaista Euroopan tasolla? koska näitä ei saada vietyä päätökseen. Aina on työtä tehtävänä. Erilaiset esteet, erilaisia esteitä on vielä olemassa ja päätöksiä tehdään Brysselissä paljon enemmänkin kuin olisi optimaalista. Näin, varsinkin kansalaisten silmissä. Liikaa päätöksiä tehdään Brysselissä. Te Euroopan parlamentin jäsenet olette aivan taatusti tästä tietoisia. Kysymys, jonka haluaisinkin teille esittää on täysin teoreettinen kysymys. Joka kerta kun te äänestätte täällä täysistuntosalissa, oletteko te täysin vakuuttuneita siitä, että teette päätöksen asiasta, joka todellakin kannattaa tehdä täällä, eikä lähempänä kansalaista, toisin sanottuna jäsenvaltioiden tasolla? Oletteko tästä aivan varmoja? Poliittisesti korrektiin retoriikan mukaisesti kuulemme päivittäin erilaisista vaikutuksista, joita eurooppalaisesta integraatiosta on. Ne ovat kuitenkin vähäpätöisempiä ja vähemmän tärkeitä. Taustalla ovat kunnianhimoisten ammattipoliitikkojen pyrkimykset, eikä niinkään pidetä aina mielessä tavallisten kansalaisten etuja jäsenvaltioiden tasolla. Kun sanoin, että Euroopan unionin jäsenyydelle ei ole ollut eikä tänäkään päivänä ole vaihtoehtoja, ja tätä haluan painottaa voimakkaasti. Sanoin vain puolet totuudesta. Toinen looginen puoli lausumaani on seuraava. Eurooppalaisen integraation menetelmillä ja muodoilla – on aivan suhteellisen suuri määrä mahdollisia ja legitiimejä variantteja. Tämä on osoittautunut todeksi viimeisten 50 vuoden ajan. Ei historia ole tullut vielä päätökseensä. Mikäli väitetään, että nykytilanne status quo, eli Euroopan unionin tämänhetkinen instituutiollinen rakenne, on dogma, jota ei voi millään tavalla kritisoida, on virhe. Valitettavasti vain tätä virhettä, tämä virhe takan virheolettamus on hyvin nopeasti levinnyt laajalle. Vaikka se on täysin suorassa ristiriidassa ei pelkästään rationaalisen ajattelun kanssa, vaan myöskin kun ajatellaan eurooppalaisen sivilisaation 2000-vuotista historiaa. Tämäkin valossa tämä on irrationaalista. Sama pätee myöskin olettamukseen, että on olemassa yksi ja ainoa oikea tulevaisuus, jota voidaan edes kuvitella eurooppalaisen integraatiolle, nimittäin yhä läheisempi unioni. Toisin sanoen se, että edetään kohti syvempää ja syvempää poliittista integraatiota jäsenvaltioiden välillä. Kumpikaan näistä status quo-tilanteista eikä myöskään olettamus siitä, että yhä syvempi ja läheisempi integraatio ovat siunaus Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kum, tältä kumpaakaan ajatusta ei pidä pitää sellaisena, etteikö niitä voisi kritisoida. Ne, jotka pitävät itseään käyttääkseni tsekki kirjailija Milan Kunderan sanoja, ne, jotka katsovat olevansa eurooppalaisen integraation avainten haltioita, näiden ihmisten päähänpintojen ajatukset ovat nähdäkseni sellaisia, että emme voi noin vain hyväksyä. Lisäksi on itsestään selvää, että yksi tai toinen toimielinjärjestely EU:ssa ei ole itse tavoite. Se on väline, jolla voidaan saavuttaa todelliset tavoitteet. Ja nämä ovat yksinkertaisesti ihmisten vapaus, ja sellainen talousjärjestelmä, joka tuo hyvinvointia. Tällaista järjestelmää kutsutaan markkinataloudeksi. Uskon, että tämä on varmasti kaikkien jäsenvaltioiden, kaikkien kansalaisten toive. Kuitenkin viimeisen 20 vuoden aikana kommunismin eh, romahtamisen jälkeen olen useasti huomannut, että eh, tällaiset huolet ja pelot ovat voimakkaampia niiden joukossa, jotka viime vuosisadalla eh, elivät ilman vapautta ja eh, yrittivät päästä eteenpäin huonosti toimivassa suunnitelmataloudessa. Ei ole mikään yllätys se, että nämä ihmiset ovat herkempiä ja herkemmin reagoivat kaikkiin ilmiöihin, jotka johtavat muihin suuntiin kuin vapaus ja vauraus. Ja Tsekin tasavallan kansalaiset ovat tällaisia ihmisiä. Tämänhetkinen päätöksentekojärjestelmä Euroopan unionissa ei vastaa klassista parlamentaarista demokratiaa, joka on järjestelmä, jota on testattu, jonka historia on todistanut toimivaksi. Tavallisessa parlamentaarisessa järjestelmässä osa kansanedustajista tukee hallitusta ja osa tukee oppositiossa. Euroopan parlamentissa, jos en nyt tässä ole väärässä, tällaista järjestelmää ei ole. Täällä on vain yksi todellinen vaihtoehto ja ne, jotka uskaltavat ajatella jotain toista vaihtoehtoa, heidät leimataan Euroopan integraation vastustajiksi. Ei kovin kauan sitten meidän osassamme Eurooppaa. Me elimme poliittisessa järjestelmässä, joka ei mahdollistanut vaihtoehtoja eikä myöskään parlamentaarista oppositiota. Tämä kokemuksen kautta me olemme oppineet katkerasti, että ilman oppositiota ei ole myöskään vapautta. Ja siksi meillä täytyy olla poliittisia vaihtoehtoja. eikä siinä kaikki. Yhden, jonkun jäsenvaltion kansalaisen eh, ja EUn edustajan välinen suhde ei ole eh, tavallinen äänestäjän ja eh, äänestäjä edustavan poliitikon välinen suhde. kansalaisten ja EUn edustajien välillä on valtaisa etäisyys ja tämä etäisyys ei ole pelkästään maantieteellinen. Ja tämä etäisyys on paljon suurempi kuin poliitikkojen kansalaisten välinen etäisyys jäsenvaltioiden sisällä. Tätä etäisyyttä usein kuvaillaan sanoilla demokraatti, demokratiavaje, demokraattisen vastuun häviäminen. Se että ei vaaleilla, vaan muuten valitut tekevät päätöksiä. Päätöksenteko byrokratisoituu, näin, ja näin tätä kuvaillaan. Päätös ö, muuttaa tilannetta ö, mukaan lukien hylätty e-, Euroopan perustuslaki tai ei siitä niin kovin erilainen Lissabonin sopimus tekisi tästä puutteesta vielä, demokratiavajeesta vielä suurempaa. koska meillä ei ole eurooppalaista demosta eikä eurooppalaista kansakuntaa. Tätä vajetta ei voida täyttää vahvistamalla Euroopan parlamentin roolia. Tämä päinvastoin tekisi ongelmasta vielä pahemman ja johtaisi vielä suurempaan vieraantumisen tunteeseen Euroopan unionin kansalaisten ja Euroopan unionin instituutioiden välillä. Ratkaisu ei ole lisätä pökköä pesään tämän tyyppisen Euroopan integraation sulatusuuniin tai pienentää jäsenvaltioiden roolia monikulttuurisen ja monikansallisen eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan nimissä. Nämä ovat yrityksiä, jotka ovat epäonnistuneet joka kerta menneisyydessä, koska ne eivät kuvastaneet spontaania historian kehitystä. Minä pelkään pahoin, että yritykset nopeuttaa ja syventää integraatiota ja siirtää päätöksentekoa kansalaisten elämästä jäsenvaltioista Euroopan tasolla, että sillä voi olla seurauksia, jotka vaarantavat kaikki ne myönteiset saavutukset, jotka Euroopassa on saatu aikaan viimeisen 50 vuoden aikana. me emme saa aliarvioida useiden jäsenvaltioiden kansalaisten pelkoja. Nämä kansalaiset ovat pelkäävät tai ovat huolissaan siitä, että heidän ongelmistaan päätetään jälleen muualla ilman heitä ja että heidän vaikutusvaltansa näihin päätöksiin on hyvin rajallinen. Tähän mennessä Euroopan unioni on ollut menestyksekäs osittain sen takia, että jokaisen jäsenvaltion äänellä on ollut sama painoarvo eikä sitä ole voitu jättää huomiotta. Me emme saa hyväksyä sellaista tilannetta, jossa kansalaiset jäsenvaltioissa elävät elämäänsä lannistuneina ja heillä on se tunne, että EU-hanke ei ole heidän omansa, että se kehittyy toiseen suuntaan kuin he haluaisivat ja heidän vain täytyy hyväksyä se. Me hyvin helposti ja hyvin nopeasti palaisimme sellaiseen tilanteeseen, jonka toivoimme jo jääneen historiaan. Tämä liittyy hyvin läheisesti kysymykseen, joka koskee hyvinvointia ja vaurautta. Meidän täytyy avoimesti sanoa, että tämänhetkinen EUn taloudellinen järjestelmä on alistettujen markkinoiden järjestelmä, järjestelmä, jossa jatkuvasti vahvistetaan keskitetysti valvottua taloutta vaikka historia on enemmän kuin selvästi osoittanut, että tämä äh, järjestelmä on umpikuja, me kuitenkin kuljemme tätä samaa polkua jälleen kerran. Tämä johtaa siihen, että äh, hallitus suunnittelee markkinaprosesseja entistä enemmän ja niiden spontaanisuutta rajoittaa rajoitetaan. Ja viime kuukausina tätä trendi on vahvistunut sitäkin kautta, että on väärin tulkittu tämänhetkisen talous- ja rahamarkkinoiden kriisin syitä, aivan kuin vapaat markkinat olisivat kriisin aiheuttaneet. Päinvastoin poliittinen markkinoiden manipulointi aiheutti talous- ja rahoituskriisin. on jälleen kerran tarpeen ottaa esille meidän Euroopan osamme historiallinen kokemus ja se, ne opit, joita olemme tästä tilanteesta oppineet. Monet teistä varmaan muist- tuntevat ranskalaisen taloustieteilijän Frédéric Bastian ja hänen tunnetun kynttilän valajien vetoomuksensa, joka on tunnettu esimerkki, joka kuvaa poliittisten interviointien, interviointioiden absurdiuden kun on kyse taloudesta. 14. marraskuuta 2008 Euroopan komissio hyväksyi todellisen e, ei-keksityn Bastiaan kynttilän valajien vetomuksen ja määräsi 66 prosentin tulitariffin Kiinasta tuoduille kynttilöille. En olisi koskaan uskonut, että 160 vuotta vanha kirjoitus, että siitä voisi tulla todellisuutta, mutta näin on käynyt. Tällaisten toimenpiteiden jatkuva täytäntöönpano Euroopassa aiheuttaa talouden vääjäämätöntä hidastamista ja mahdollisesti jopa talouden täydellisen pysähtymisen. Ainoa ratkaisu on eurooppalaisen talouden liberalisointi ja sääntelyn purkaminen. Sanon tämän kaiken, koska tunnen todellista vastuuta Euroopan demokraattisesta ja vauraasta tulevaisuudesta. Olen yrittänyt muistuttaa teitä niistä perusperiaatteista, joihin eurooppalainen sivilisaatio on perustunut vuosisatojen ja jopa vuosituhansien ajan. Nämä ovat periaatteita, joita aika ei muuta. Ne ovat universaaleja ja niitä pitäisi seurata myös tämänhetkisessä Euroopan unionissa. Olen vakuuttunut, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset haluavat vapautta, demokratiaa ja taloudellista hyvinvointia. Tässä vaiheessa mielestäni tärkein tehtävä on varmistaa se, että vapaata keskustelua näistä ongelmista ei vaienneta sen takia, että se olisi hyökkäys Euroopan integraation ajatusta vastaan. Me olemme aina uskoneet, että mahdollisuus keskustella tällaisista vakavista kysymyksistä mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja oikeus puolustaa kaikkien oikeutta esittää muitakin mielipiteitä kuin se ainoa oikea, vaikka olisimmekin näistä mielipiteistä eri mieltä, on demokratian perusperiaate, demokratian ydinajatus, joka meiltä oli kielletty yli neljän vuosikymmenen ajan. Me, jotka olemme tahtomattamme kokeneet tämän ja oppineet siitä, että vapaa mielipiteiden vaihto on perusedellytys terveelle demokratialle. Toivomme, että tämä edellytys on sellainen, että se jatkossakin kunnioitetaan Euroopan unionissa. Tämä on mahdollisuus ja ainoa tapa tehdä Euroopan unionista vapaampi, demokraattisempi ja vauraampi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Parhaat kollegat, arvoisa presidentti, oli teidän toivomuksenne puhua Euroopan parlamentille. Me otimme teidät mielellämme vastaan. Arvoisa presidentti, menneisyyden parlamentissa – te ette olisi voineet tätä, parlament, tätä puhetta pitää? Gott sei Dank. Kiitos luojan, me elämme eurooppalaisessa demokratiassa, jossa jokainen voi kertoa mielipiteensä. Parhaat kollegat, me olemme eurooppalainen perhe ja jokaisessa perheessä on mielipideeroja. Presidentti, olen kanssanne samaa mieltä. Niin tekisin tässä muutaman huomion, mutta mielestäni velvollisuuteni on, on sanoa nyt jotain. Niin, presidentti, tämä on ihmisten yhteisö ja ihmisten yhteisöä leimaa se, että on hyötyjä, vahvuuksia, heikkouksia ja meidän on yhdessä toimittava kaiken hyvän puolesta heikkoudet päihittääksemme. Ja te kysyitte, voitaisiinko meidän tekemiämme päätöksiä ehkä tehdä toisaalla? Vastaus on varmasti kyllä, mutta myös kansallisten pääkaupunkien tulisi kysyä itseltään, eikö joitain päätöksiä olisi parempi tehdä alueellisella ja paikallisella tasolla kuin kansallisella tasolla. Ja sallitte vielä loppuhuomion, joka liittyy mm, Euroopan parlamentin käsitykseen itsestään. Me kiitämme teitä siitä huomiosta, että Euroopan parlamentti on tärkeä toimielin. Ellemme tänä päivänä olisi niin äh, laajalti mukana lainsäädäntötyössä 75 prosentissa lainsäädäntötyöstä ja Lissabonin jälkeen 100 prosentissa, niin sitten voitaisiin sanoa, että byrokratia päättää Euroopassa, mutta nyt päättää Euroopan parlamentti. President. Presidentti, me kiitämme teitä vierailustanne. Se oli osoitus mielipiteiden kirjosta Euroopassa. Se oli osoitus eurooppalaisesta demokratiasta. Demokratiassa viime kädessä enemmistö päättää. Joten yhdessä taistelemme tämän demokratian ja Euroopan puolesta. Kiitos